El acta de la sesión Eilisen pöytäkirja on jaettu teille. Jos teillä ei ole huomioita, niin pöytäkirja on hyväksytty. Sí, señora Harms. Edustaja Harms. ¿Ha pedido usted la palabra, señor? Edustaja Harms, oletteko pyytäneet puheenvuoroa? Ei, kuitenkaan, eilisen pöytäkirjoista. Bien, eh, hemos recibido del grupo... Olemme vastaanottaneet kansanpuolueelta seuraavat muutokset valiokuntion nimityksiin. Vetoomusvaliokuntaan